huomenna. Ja nyt menemme edustaja Muskadinin mietintöön EU-ssa harjoitetun naisten sukupuolielinten silpomisen torjunta. Kiitoksia puhemies. Minun mielestäni nyt on erityisen Hyvä, että meillä on täällä komission jäsen Michel paikalla. Hän on aina suhtautunut hyvin avoimesti ihmisoikeuskysymyksiin ja näihin tragedioihin, joita tapahtuu Afrikassa. Se, että komission jäsenä Michel on paikalla tänään, johtaa eh, minut ajattelemaan, että komissio kiinnittää huomiota tähän ongelmaan, joka eh, vaikuttaa tällä hetkellä 28 Afrikan maassa, samoin kuin eh, Lähi-idän maissa ja muissakin maissa. Kyseessä on ongelma, joka Tällä hetkellä vallitsee myös Euroopan unionin sisäpuolella ja aivan viime vuosina maahanmuutto on lisännyt tätä viitsausta EU-sakin. Tuhansia tyttöjä, lapsia on aivan päivittäin vaarassa joutua kärsimään sellaisia äh, käytäntöjä, jotka johtavat heidän äh, kehojensa äh, silpomiseen ja vaikuttavat tuhoisasti myös psykologisesti näihin lapsiin. Me olemme ilmaiseet näkemyksemme asiasta jo aikaisemmin ja toden totta Daphne-ohjelma on tarjonnut rahoitusta 14 hankkeeseen, joiden avulla pyritään puuttumaan naisiin kohdistuvaan seksuaaliväkivaltaan, mutta olemme taas tässä saman aiheen edessä, koska tämä ilmiö ei ole vähentynyt, se ei ole kadonnut. Valitettavasti se vain leviää ja meillä täytyy olla rohkeutta rohkeutta käyttää tehokkaasti ennaltaehkäiseviä keinoja, eli tiedotuskampanjoita, jotka eh, kohdistetaan ei ainoastaan maahanmuuttajanaisiin, vaan myös isiin ja eh, vaarassa oleviin lapsiin. Eh, kyseessä ei ole uskonto, eikä tämä auta integraatiota. Se ei anna minkäänlaista kunnon tulevaisuutta tyttärelle, jos lapsi menee esimerkiksi ranskalaiseen, belgialaiseen kouluun. Varmasti tämä tyttö on normaali elämän ulkopuolella ja hän joutuu joutuu kärsimään tästä fyysisesti ja psyko- psyykkisesti koko elämänsä ajan. Hänen on hyvin vaikea ryhtyä normaaliin suhteisiin ihmisten kanssa. Hän tuntee itsensä erilaiseksi kuin muut tässä yhteiskunnassa, jossa hän elää. Sillä ei ole mitään tekemistä uskonnon kanssa. Ja riippumatta uskonnosta, meidän ihonväristämme, vakaumistamme, meidän pitäisi taistella paremman maailman ja Euroopan puolesta, joten minä haluaisin kiittää kaikkia valiokuntia valiokunnan eh, kollegoita, jotka ovat auttaneet minua laatimaan tätä mietintöä. Haluaisin nähdä, että EU-ssa harmonisoitaisiin lainsäädäntö kaikissa jäsenvaltioissa niin, että eh, naisten sukuelinten eh, silpomiset tulisivat rikoksiksi jokaisessa maassa niin, että naisilla olisi todellinen tasa-arvo miesten kanssa, jotta naisista ei naiset eivät joutuisi kärsimään näistä käytännöistä. Meidän täytyy tukea tässä maahanmuuttajanaisten oikeuksia. Meidän täytyy asettaa syytteeseen kaikki sellaiset ihmiset, jotka pyrkivät silpomaan tyttöjä ja haluavat loukata meidän yhteiskuntamme periaatteita. Tämä on mietinnön tavoite. Toivottavasti kollegat pääsevät sen lukemaan. Tämä on vetoomus Euroopalle. Tässä pyritään torjumaan tämä eh, rikos, joka tuhoaa naisten ja tyttöjen elämän. Kiitoksia. Minä haluaisin kiittää paitsi kollegani puolesta myös omasta puolestani tästä eh, puheenvuorosta, koska täällä todellakin on skandaalia traaginen asia edessämme. Ja minä haluaisin kiittää Rova Muscardinia tästä loistavasta mietinnöstä, joka koskee näin tärkeää asiaa kuin naisten sukupuolielinten silpomista EU:ssa. Komissio on hyvin selkeästi ilmoittanut unionin sisällä, että tämä kolmansissa maissa harjoitettava perinteinen toiminta on naisten ja tyttöjen kohdalta loukkaavaa toimintaa. Me olemme aivan sitä mieltä, kuten tässä raportissakin sanotaan, että kaikkien maiden pitäisi ryhtyä hyvin voimakkaisiin toimiin. Minun mielestäni vielä paljon, paljon voimakkaampiin toimiin, koska on aivan uskomatonta, että tällaista vielä unionissa tapahtuu. Tätä tapahtuu unionissa ja kolmansissa maissa. Meidän täytyy kaikkea poliittista dialogia käyttää kolmansien maiden kanssa hyväksi, jotta meidän kantamme menee e, tiedoksi. Kaikessa poliittisessa keskustelussa, jota me käymme kehitysmaiden kanssa erityisesti, niin voin teille vakuuttaa, että tämä on aina esillä. Aivan hiljattain Burkina Fason presidentti soitti minulle – ja kertoi, että meillä on tekeillä laki, joka tämän kieltäisi. Ei ole aivan selvää, että se menee läpi, koska, koska tässä on hyvin arkaluontoinen kysymys tässä maassa esillä, mutta joka tapauksessa maa yrittää mennä eteenpäin. Komissio antaa myöskin varoja Euroopan unionin sisällä ja kolmansissa maissa sellaisille hankkeille, joiden myötä tällaista käytäntöä pyritään poistamaan. Kaikkein tärkein väline, joka meillä on käytössämme, on Daphne 3-ohjelma. Siinä tuetaan ei-eurooppalaisia kansalaisjärjestöjä – ja myöskin paikallisviranomaisia silloin, kun tätä naisten ja lasten silpomista vastaan taistellaan. Daphnessa on jo rahoitettu 14 projektia, kuten te sanoitte, ja 4 miljoonaa euroa tässä on kyseessä. Myöskin tukiohjelmia ja koulutusohjelmia on vireillä sillä tavalla, että tietoa jaetaan, kerätään tietoa, tilastoja, jotta saadaan tieto siitä, mikä on kaikkein paras tapa edetä. Me olemme luonnollisesti hyvin päättäväisiä tämän asian suhteessa. Me autamme uhreja ja ja haluamme torjua eh, tätä asiaa. Rikoslakia on käytettävä hyväksi ja minun täytyy sanoa, että olen aika järkyttynyt eh, siitä vetelyydestä, joita eräät hallitukset noudattavat tässä kysymyksessä. Sanotaan, että se kuuluu eh, kulttuuriin, että siihen ei voida puuttua. Mutta kun ihmiset tulevat Eurooppaan, niin vähintä mitä voidaan odottaa on, että noudatetaan sen maan sääntöä, jossa asutaan. Ei meillä voi olla kahden kerroksen oikeuskäytäntöä. Ei tämä millään tavalla vaikuta maiden vastaanottokykyyn. Minun täytyy sanoa, että on todellakin järkyttävää, että erilaisin tekosyyn, jossa viitataan maahanmuuttajan kulttuuriasioihin, ja sillä perusteella kieltäydytään tällaista menettelyä sanktioimasta. Euroopassa täytyy noudattaa meidän sääntöjämme. Eikä tämä liity siihen, miten meidän, meille maahanmuuttajia tulee. Meillä on meidän perustuslakimme. Jos tulette tänne, teidän täytyy noudattaa lakejamme. Ja jos laista, pu, laista laistetaan, niin silloin siitä seuraa rangaistus. Joten ymmärrän hyvin, että tällaiset eh, asiat ovat hyvin vakavia. Ulko, maille annettavassa eh, tuessa tähän komissio on antanut rahaa ja on tarkoitus vapauttaa naiset. Tämä naisten emansipaatio on hyvin tärkeä osa dialogia, jota käymme muiden hallitusten kanssa, kuten tässä sanoin. Komissio myöskin tukee tällaista lobbaustoimintaa ja pyrkii vetoamaan kansallisiin politiikkoihin, jotta naisten oikeuksia suojellaan ja kaikkea tällaista haitallista toimintaa torjutaan. Meillä on sitten myös toimia, jossa me E, lisäämme kaikkien yhteiskuntakerroksen e, tietoisuutta tästä asiasta. Vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueeseen tämä myöskin kuuluu. Meillä on uusia Meillä on uusi ohjelma, joka esittelemme 2010-2014 ja tämän ohjelman myötä keskitytään perusoikeuksien suojaamiseen, uhrien suojaamiseen ja tähän sisältyvät tietenkin naiset ja lapset. Meillä ei ole vielä tästä silpomisasiasta strategiaa, mutta joka tapauksessa me tuomme kaikkia toimia, jotka ovat sen suuntaisia sekä sisällä että ulkopuolella unionin. Kiitoksia. Äänestys mietinnöstä on huomenna. Nyt me voimme siirtyä viimeiseen mietintöön esityslistallamme tänä iltana. Ja kyseessä on Grassa Muran mietintö monikielisyydestä, Euroopan voimavara ja samalla yhteinen sitoumus. Esittelijä, olkaa hyvä.